vaikkapa seuraavien aiheiden esittelijät eivät ole paikalla. Keskeytämme istunnon hetkeksi. A. Edustaja Kornelissen. Sat, sattuipa sopivasti. Aloitamme teidän mietintönne käsittelyn. Naisten tilanne, naisten oikeudet Balkanin ehdokasvaltioissa. Annan teille nyt hieman aikaa, jotta pääsette istumaan paikoillenne hieman aikaa, jotta voitte istutua ja saatte puheenvuoron välittömästi. Eh, Kiitos, hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tulin juuri äänestyksessä. Pahoittelen, että tulin vähän myöhässä. Haluaisin lämpimästi kiittää kaikkia, jotka kanssani yhteistyötä ovat tehneet, ilman muuta varjoesittelyitä, mutta myöskin sihteeristöä, valiokuntaa, ja myöskin Euroopan komissiota, joka tämän prosessin kaikissa vaiheissa todellakin antoi hyviä neuvoja ja kertoi kokemuksistaan. Saimme näin hyviä ohjeita. Ja myöskin tähän mietintöluonnokseen eh, eh, saimme reaktiota hallitukselta ja myöskin ainakin 12 kansalaisjärjestöä reagoi, virastot ottivat yhteyttä. Eli tässä lausuntoa, mietintöä laatimassa on ollut paljon väkeä. Eli se on palvellut tarkoitustaan jo ennen äänestystä, koska näin on käyty laajaa keskustelua naisten oikeuksista Balkanin alueesta puhuttaessa. Ja nyt tätä jo hyödynnetäänkin. Kansalaisjärjestöt esimerkiksi ovat hyödyntäneet mietintöä ja itse olen saanut kutsun useankin parlamenttiin sen jälkeen, kun tästä mietinnöstä huomenna on äänestetty. Ja voin ilolla todeta, että versio, josta nyt äänestämme verrattuna alkuperäiseen. Siinä on mukana yksi suositus Kroatian osalta, mutta sitä ei enää pidetä tarpeellisena sen takia, että tämä asia on tullut hoidetuksi. Ja toivottavasti sitten jatkossa voidaan äh, rapsutella pois muitakin kappaleita sen jälkeen, kun muissakin maissa asioissa on edistytty ja naisten oikeusten eteenpäin viemisessä onnistuttu tärkeänä tässä pidän kuitenkin sitä, että paperilla kyllä nämä naisten oikeusasiat hyvinkin tunnutaan hoitavan. Kaikenlaista lainsäädäntöä ollaan hyväksymässä, jotta saadaan lainsäädäntöä lähemmäksi EU-akiita, mutta sitten käytännössä kuitenkaan naiset eivät voi näistä pitkälti hyötyä joko siksi, että eivät tunne lainsäädäntöä tai siksi, että kuitenkin syrjintää toteutuu tai oikeusvaltioperiaatteet eivät naisten osalta toimi siten kuin pitäisi. Ja esitettyjen suositusten myötä emme pelkästään <clears throat> vetoa kaikkiin näihin maihin, vaan olemme varsin maakohtaisia suosituksia kunkin maan osalta esittäneet Länsi-Balkanin alueella. Ja toivomme, että tällä tavalla saadaan aikaan jotain konkreettista ja näissä maissa ryhdytään myöskin täytäntöön panoon, jotta tulevaisuudessa sitten enää tämän tyyppisiä esityksiä ei tarvita. Ja vielä eräs seikka Me kävimme keskustelua siitä, mitä nimeä käyttää, äh, Fyromiako, äh, former Yugoslavian Republic of Macedonia, olisiko tämä sopiva nimi ja sitten äh, keskustelun päätteeksi saatiin aikaan kompromissi ja päätimme käyttää käyttää fyrom-nimikettä silloin, kun puhutaan substantiivista adjektiivia käytettäessä, sanottaisiin Macedonian englanniksi. Makedonialainen toivottavasti tällainen kielenkäyttö käy kaikille. Ilmeisesti kuitenkaan kaikissa käännöksissä ei ole tätä linjaa noudatettu, mutta nämä asiat voidaan varmasti vielä korjata, jotta tämä ei ole ongelma ja jotta toivottavasti voimme täydellä sydämellä äänestää tämän esityksen puolesta. Kiitos edustaja Cornelissen. Nyt suoraan menettelyyn ilman puhujalistaa. Sividelska. Dziękuję, dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca E, Kiitos puhemies. Tämä mietintö on, on hyvin selkeästi ottanut kantaa siihen, miten naisten oikeudet toteutuvat ehdokasvaltioissa Balkanilla. Totta kai kulttuuri ja historia ovat vaikuttaneet siihen. On niin, että siellä vähemmän naisia on työelämässä mukana ja ne, jotka ovat työelämässä, heillä on hyvin vaikea tilanne on otettava esille erityisesti se, että tämä, miten hyvin eri tavoin nähdään eri sukupuolet, on asia, jota vastaan meidän on protestoitava. Siksi olen erityisen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti on kääntynyt Balkanimaiden hallitusten suuntaan niin, että juuri tämä näkökanta otetaan esille, eli naisten ja miesten erilainen kohtelu. Olen toiveikas sen suhteen, että parlamentin kantat tulevat vaikuttamaan siihen, että naisten oikeuksia edistetään. Mulțumesc, doamnă președintă. Conform unor studii recente s-a constatat... Hiljan tehtyjen tutkimusten mukaan meiltä puuttuu tilastotietoa tasa-arvosta, väkivallasta naisiin, joka kohdistuu naisiin ja niin edelleen. Mutta me tarvitsisimme tällaista tietoa kovasti, jotta voisimme parastaa, parantaa olosuhteita, joissa naisiin kohdistuu monenmoista syrjintää. Komissio tunnustaa, että naisten oikeudet ja niiden täytäntöönpano ovat tärkeitä tärkeä aihe ja heidän olosuhteitaan, sosiaalisia ja taloudellisia olosuhteitaan pitäisi parantaa. Täytyy myös, muistaa työmarkkinoiden tilanne ja naisten edus, edustus päätöksentekoprosessissa. Täytyy myös edistää yrittäjähenkeä naisten keskuudessa. Tämä liittyy demokratian etenemiseen Balkanin maissa. No, Kiitos. Notman. Äh, Nämä ovat hakijamaita ja eri tavoin näissä on ponnisteltu jotta naisten oikeuskysymykset ja tasa-arvokysymykset saataisiin hoidettua, mutta ennen kuin nämä täytäntöön pannaan, vielä lisäponnisteluja tarvitaan. Ja näissä asioissa on eri maissa edetty eri tahtiin. Joissa maissa pyritään nyt saamaan naiset päätöksentekoon, poliittisen päätöksentekoon paremmin mukaan mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin mietinnöstä voi sanoa, että se on varsin objektiivinen ja tasapainoinen ja hyvänä pidän sitä, että saavutukset hyvin siinä esiin tuodaan. Ja tärkeää on, että näissä maissa ponnistuksia jatketaan tästä eteenkin päin. Kiitos. Check. Lunacek. Thank you, Kiitos puhemies, komission jäsen, hyvät näistä herrat. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä todella hyvästä mietinnöstä. Ja kuten kollega Koldessin sanoi, että jotkin maat ovat jo reagoineet, jotkin niistä, ajatellen sitä arvostelua, joka niin on kohdistunut johtanut käytännön toimiin. Minusta on tärkeää keskittyä naisten rooliin Länsi-Balkanin maissa, kuten tietysti muuallakin, mutta tällä hetkellä Länsi-Balkanin maissa. Koska on niin tärkeää nyt sotien jälkeen, joita siellä on ollut 1990-luvulla, eli noin 13 vuotta sitten, että keskitytään eh, siihen, että tuetaan naisten asemaa. On monia asioita, jotka venäläkävät ole esillä julkisesti, ja sotarikolliset olipa heidän etninen tausta mikä tahansa, heitä oli vielä saatettu oikeuden eteen. Naisia raiskattiin sodan aikana, eivätkä he ole vielä saaneet oikeutta. Tämä on sellainen asia, johon myös tässä mietinnössä keskitytään, ja on tärkeää, että oikeuslaitoskin keskittyy tähän kysymykseen. Ja poliittinen osallistuminen, naisten poliittinen osallistuminen Kosovossa on lain mukaan jo yksi kolmasosa naisia parlamentissa ja muuallakin pitää pyrkiä samaan. Kiitos. Kiitos herra Pulacek. Herra Paska seuraavaksi. Kiitoksia arvoisa komission jäsen. Vaikka ymmärrän eh, Korn Nielsenin lähtökohdan liittyen naisten oikeuksiin Balkanin maissa, niin en kuitenkaan halua eh, painottaa nyt näitä eh, kaikkia puutteita, joita tässä on, mutta kuitenkin meidän täytyy ottaa huomioon nämäkin asiat tässä mietinnössä ja myöskin viime kuukauden asiakirjassa varsinkin kohdassa 38, silloin kun arvioimme Kosovon tilannetta, kysyimme Kosovon parlamentilta ja hallitukselta äh, sitä, että he toimisivat aktiivisemmin ja myöskin äh, täyttäisivät toimensa äh, väkivaltaan liittyen maassa. Me myöskin totesimme, että naiset ovat ovat yhteiskunnan sektorilla aliedustettuneet, joten tästä syystä olisi tärkeää, jos asiakirjojen sisältöä arvioitaisiin samasta asiasta ja samaan aikaan, ja me voisimme sitten varmistaa, että sisältö on sama. Äh, edustaja Kukan. Kiitos, arvoisa puhemies. Perinteiset ajattelumallit ja stereotypiat, jotka vielä Balkanin maissa vallitsevat, tarkoittavat sitä, että meidän täytyy todella vaatia naisten oikeuksien toteutumista. EU-edustajina meillä on velvollisuus vaatia uudenaikaisia yhteiskuntia, että vain tällaiset maat pääsevät EUn jäseniksi tulevaisuudessa. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta naisten oikeudet tulevat osaksi valtavirtaa Länsi-Balkanilla. Ja tätä pitää harjoittaa sitten ehkä positiivisen syrjinnän avulla tai naiskiintiöiden avulla, tai sitten voitaisiin parantaa naisyrittäjyyden mahdollisuuksia ja kaikin tavoin yrittää päästä eroon stereotypioista ja syrjinnästä. Jos ajatellaan alueen naisia, jotka ovat saavuttaneet hyvän poliittisen aseman, jos ajatellaan vaikkapa Kosovon presidenttiä tai sitten Albanian ministeriä tai sitten Serbian äh, alueministeriä tai Serbian vastaavaa ministeriä, nämä ovat erinomaisia esimerkkejä menestyvistä naisista ja nämä ovat päässeet asemansa ilman kiintiötukea. Ja eh, annan vielä äh, kiitokseni esittelijälle. Madame Cliff. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kleva Kekus. V imenu SND bi se želela zahvaliti podporočevalki za izjim. Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää esittelijä hyvin luonnostellusta ja tärkeästä mietinnöstä. Se painottaa median tilannetta Länsi-Balkanin maissa. Ja, ja vaikka laatu on jo paranemassa, niin kuitenkin edelleen siellä on ongelmia, joihin täytyy puuttua. Yksi tärkeimmistä haasteista on naisten pieni lukumäärä työmarkkinoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että naiset ovat hyvin paljon vielä taloudellisesti riippuvaisia miehistä. Toinen ongelma on naisten pieni osuus päättävissä elimissä sekä politiikassa että taloudessa, jotta voitaisiin saavuttaa tiettyä laatua tällä alueella. Meidän täytyy käyttää kiintiöitä. Yksi maa on jo tehnyt näin, mutta muut eivät. Meidän täytyy myöskin poistaa stereotyyppinen ajattelutapa. Näiden maiden hallituksille on tärkeää eh, ottaa huomioon kansainväliset standardit ja myöskin kunnioittaa niitä. Kuten esittelijä totesi, kiitos. Edustaja Luonno, olkaa hyvä principiul de egalitate în... Kiitos, arvoisa puhemies. Tasa-arvon periaate Länsi-Balkanilla ei vielä ole riittävällä tasolla Euroopan vaatimuksiin nähden. Naisten asema politiikassa on varsin vähäinen, mutta se on kuitenkin merkittävä, jos ajatellaan, miten pyritään konflikteja vakauttamaan. Siinä naiset ovat keskeisessä roolissa ja myös näiden maiden pyrkiessä EUn jäseniksi. Naisten asema korostuu maaseutualueilla, niillä alueilla monia naisia edelleen syrjitään uskonnollisista tai etnisistä syistä. Lainsäädäntövälineet ovat kehittymättömät ja perheväkivalta on edelleen yleistä ja alueen naisilla ei ole perusvälineitä pitääkseen huolta perusoikeuksistaan. Ehdotan, että me teemme vertailevaa arviointia ja tuemme kaikin tavoin lainsäädännöllistä uudistustyötä, jotta nämä maat pääsevät EUn tasolle sukupuolten välisessä tasa-arvossa. Edustaja Kofferaatti, olkaa hyvä. Grazie Presidente. Il tema dei diritti... Kiitos, rouva puhemies. Nais, naisia käsittelevä teema on varsin tärkeä. Se on aina ollut ja se on sitäkin tärkeämpi nyt ja silloin kun on kyse maista, jotka äh, normalisoivat demokratiansa, joka on äskettäin saatu maahan. On erittäin tärkeää, että tämäkin otetaan huomioon sekä kansalaisuuskysymyksissä että myös työelämässä. Naiset ovat heikko lenkki, heikossa asemassa työmarkkinoilla ja ovat vieläkin heikompia silloin, kun me voimme todeta olemassa olevan kriisin vaikuttavan siihen. Meidän pitää antaa aivan erityishuomiota sisällölle ja muodoille ja siihen, miten naiset voivat toteuttaa No, Naiset ovat usein vaikeissa tilanteissa työelämässä he ovat vaatimattomissa työpaikoissa, vaatimattomissa asemissa ja heitä usein rangais, rangaistaan silloin, kun he haluavat harjoittaa tätä. Heitä myös syrjitään palkkakysymyksissä ja oikeuskysymyksissä, työoikeuskysymyksissä. Meidän pitää sekä tarkastella kansalaisuutta että työtä. Mr. Kelly. Edustaja Kelly. Kiitos, arvoisa puhemies minä haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä täällä tärkeällä alueella. Ja tämä on meille kaikille tärkeä asia, mutta se ei valitettavasti toteudu vielä kaikkialla käytännössä ja parlamentaarikot keskustelevat tästä nimenomaan torstai-iltapäivällä, jolloin puhutaan ihmisoikeuksista kaikkialla maailmassa ja on totta, että naisten oikeudet ovat erittäin huonolla tolalla monessa maassa. Tämä pitää oikaista. EU:ssa on virallisesti vallalla tasa-arvo, mutta silti lähestymistavat tähän asiaan ovat hyvin erilaisia eri maissa ja naiset kohtaavat elämässään monenlaisia esteitä, olivat ne sitten politiikassa tai yritysmaailmassa. Ja siksi on hyvin tärkeää, että tulevat jäsenmaat priorisoivat tasa-arvon toteutumista näissä maissa ja tekevät kaikkensa, jotta yhtäläiset mahdollisuudet naisten ja miesten välillä toteutuvat. Muuten niiden ei pitäisi antaa liittyä Euroopan unioniin. Can I see Mr. Boris? ja również chciałbym pogratulować sprawozdawczyni. E, Kiitoksia paljon. Minäkin haluaisin onnitella esittelijän esittelijää loistavasta työstä. Aina kun me puhumme naisten oikeuksista, meidän täytyy muistaa Balkanin historiaa. Ne ovat nyt osittain EU-ssa, osittain hakijamaita, mutta historia on ollut erittäin hankala niille. Niiden täytyy vielä pyrkiä sopeutumaan hankaliin tilanteisiin menneisyydestä, jos myöskin sotaan, ja varsinkin kun ajatellaan ihmisoikeuksien loukkauksia ja naisten oikeuksien loukkauksia. Mutta nyt kuitenkin voimme osoittaa parhaita käytänteitä, kokemuksia, ja nyt meidän täytyy myöskin pyrkiä siihen, että julkisessa elämässä naiset olisivat enemmän edustettuina myöskin korkean tason hallinnossa. Meillä on parhaita käytänteitä, mutta meidän pitäisi myöskin edistää niitä. Meidän täytyy pyrkiä ottamaan kaikki Balkanin maan mukaat EU-hun ja myöskin täytyy valtavirtaistaa toimintamme ja se on tärkeää tässä yhteydessä. Meidän täytyisi myöskin toimia esimerkillisesti lainsäädäntömme valmistelussa, jotta siitä tulisi houkutteleva niin, että nämä maat voisivat sopeuttaa oman hallintonsa ja lainsäädäntönsä meidän, ja meidän pitäisi myöskin valvoa tätä. Tämä auttaisi meitä. Kiitos. Kiitos. Sitten komission jäsen Cruz, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puhemies, arvoisat europarlamentin jäsenet. Olen hyvin tyytyväinen Rova Cornelissen mietintöön naisten oikeuksista Balkanin ehdokasvaltioissa. Ja tässä mietinnössä otetaan huomioon useat erityyppiset sidosryhmät, kun pohditaan naisten asemia, asemaa ja oikeuksia, mukaan lukien kansalaisyhteiskunta, hallitusten edustajat ja niin edelleen. Mietinnössä listataan hyvin sellaisia asioita, joita myös komissio pitää erityisen tärkeänä, kun pohdimme, miten hyvin naisten oikeudet ovat toteutumassa Balkanin ehdokasvaltioissa. Kuten mietintö toteaa, arvoisa puhemies, niin lainsäädännön täytäntöönpano tasa-arvoalueella on aivan avainasia ja meidän tulee kaikin tavoin auttaa näitä maita asettamaan täytäntöön tasa-arvoon liittyvää lainsäädäntöä ehdokasvaltioissa ja myös potentiaalisissa ehdokasvaltioissa ja tämä sisältää myös rahoituksellista tukea sekä lain täytäntöönpanon valvontaa sekä erilaisilla välineillä tukemista, jotta liittymistä edeltävä strategia toteutuu täysimääräisesti. Euroopan unionin direktiivit täytyy asettaa täytäntöön täysimääräisesti, mitä tulee siis tasa-arvolainsäädäntöön, ja tämä on aivan pakollinen velvoite ennen mahdollista jäsenyyttä Euroopan unionissa. Meidän täytyy kehittää maiden hallinnollisia rakenteita, jotta voidaan pitää kiinni siitä, että yhtäläiset mahdollisuudet todella toteutuvat näissä maissa. Tähän liittyen Euroopan komissio on pyrkinyt kiinnittämään vielä tavallista enemmän huomiota tasa-arvoon Länsi-Balkanilla. Me annamme esimerkiksi koulutusapua ja teemme yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa, jotka pyrkivät omalta osaltaan edistämään tasa-arvoa. Ihmisoikeuksien ja tasa-arvon toteutuminen on sellainen ala, jossa voimme antaa suoraa rahoitusta kansalaisjärjestöille, jotta nämä mekanismit vahvistuvat. Naisten oikeuksien aloitteita on myös vahvistettu Euroopan unionin teknisellä tuella. Tätä on annettu erilaisille kansalaisyhteiskunnan toimijoille. Jo vuoden 2011 laajentumistrategiassa me ehdotimme uutta innovatiivista lähestymistapaa, jolla pyrittiin kehittämään oikeus- ja sisäasioita, ja tämä strategia sisälsi muun muassa vahvoja strategioita, joilla pyrittiin tekemään kaikkemme, jotta neuvotteluluvut 24 ja 23 saataisiin täytäntöön mahdollisimman nopeasti, ja nämä sisälsivät uusia merkittäviä uudistuksia. 23 on viimeisin ähm, neuvotteluluku, joka pitää vielä sulkea ennen kuin katsotaan nämä uudistukset saavutetuiksi. Arvoisa puhemies, lopuksi voisin todeta sen, että olen tyytyväinen, että Kroatia tulevana jäsenvaltiona on täysin päässyt samalle tasolle Euroopan unionin kanssa, mitä tulee tasa-arvolainsäädäntöön ja Suhtaudun hyvin myönteisesti myös teidän ehdotukseenne siitä, että tasa-arvo Kroatiassa on erinomainen esimerkki kaikille muillekin Länsi-Balkanin maille. Tämä on erinomainen esimerkki laajentumisprosessin muuttavasta voimasta. Kiitos. Paljon kiitoksia komission jäseniä ja kiitoksia kollegoille ja myöskin äh, Maria Cornelissenille. Tämä äh, asiakäsittely päätetään huomenna kello 12.30 äänestämme tästä kyseisestä aiheesta. Kiitoksia. Seuraavaksi pääsemme edustaja Weberin mietintöön EUn perusoikeuskirja, tiedotusvälineiden vapauden yleiset edellytykset EU:ssa ja annan neljäksi minuutiksi esittelijälle puheenvuoron. Renata, saat puheenvuoron.